Ja nyt pyytäisin teiltä vielä huomiota hetkeksi. Kuten te tiedätte, hyvät naiset ja herrat, että 16. heinäkuuta Korin Mikkel täysistunnossa esitti puheita, jotka eivät olleet yhtäläisiä Euroopan työjärjestyksen kanssa. Kysymys oli rasistisista huomioista ja puheenvuoroista. Olen lukenut tämän kokouksen ähm, esitys, äh, ähm, pöytäkirjan ja pyysin Korvin Miklunilta myös äh, selvityksen ja 9. syyskuuta me keskustelimme ja hän esitti omat näkemyksensä ja Euroopan parlamenttihan on velvoittanut itsensä äh, pidättäytymään syrjivistä tai rasistisista lausunnoista Työjärjestyksen artiklasta 66 nojalla olen päättänyt, että herra Korvi Mikkel saa tässä 10 päivärahan äh, kokoisen äh, sanktion. Gegen diese Entscheidung kann ja kollega voi 14 päivän sisällä tästä päivästä mennessä valittaa. Kiitokset, että istunto on päättynyt.